Mes chers collègues, bonjour. Hyvät kollegat, hyvää päivää. Allez, nous allons commencer. Allez. Aloitetaan työt. Wim van de Kamp, takki pois päältä ja kääritään hihat ja ryhdytään töisin. No hän otti vain takin pois, se on ihan hyvä. No niin, no niin. Esityslista hyväksyttäneen, jos ei ole mitään vastustavia kommentteja puheenjohtajan ilmoitukset. Niitäkään ei ole, eli voimme sitten siirtyä kohtaan kolme, kohesiopolitiikka ja temaattinen tavoine, kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista. Esittely, valmistelijana on edustaja Zlotowski. Annan teille välittömästi puheenvuoron. Sen jälkeen sitten varjoesittelijät saavat käyttää puheenvuoroja, tietysti myöskin valiokunnan niin muut jäsenet, jos haluavat näin. Ja sitten keskustelun päätteeksi komission edustaja saa, voi käyttää puheenvuoro. No niin, herra Slotowski, hyvää päivää vielä kerran, niin olkaa hyvä. Bonjour, madame la présidente. Oikein hyvää huomenta, arvoisa puheenjohtaja on oikein hienoa aloittaa tämän päivän työ. Tämä on todella tärkeä asia tällä ohjelmakaudella. Kysehän on kestävästä liikenteestä ja pullonkaulojen poistamisesta. Meillä, me teemme tästä lausunnon rekikomitealle aluekehitysvaliokunnassa ja tämä on pidettävä lyhyenä ja siksi haluan korostaa kaikkein tärkeimpiä asioita. Ei pidä siis mennä liikaa yksityiskohtiin. Yksi asia on varmaa. Kohesiorahasto sekä Euroopan aluekehitysrahasto ja verkkojen Eurooppa-väline ovat ne tärkeimmät rahoituslähteet viitteet liikenneinfrastruktuuriin tehtyihin investointeihin. Tähän ei ole tulossa muutoksia lähetulevaisuudessa. 70 miljardia euroa on kohdennettu kaudella 2014-2020 liikenneinfrastruktuuriin. 35 miljardia, 34 miljardia, 34,5 miljardia aluekehitysrahastosta ja kohesion rahastosta. Ja nyt sitten voidaankin miettiä, että ollaanko tällaisella teemakohtaisella rahoituksella vahvistettu näitä asioita. Liikenneala on hyvin tärkeä asia, kun halutaan parantaa työllisyyttä ja edistää kasvua kilpailukyvyn parantamiseksi. Ja nyt tarvitaan liikenneinfrastruktuuria, jotta voidaan käyttää paremmin kaikki taloudellinen potentiaali edistää markkinoita ja myöskin edistää alueellista kohesiota. Tässä ei ole paljonkaan tapahtunut muutosta, mutta kuten jo sanoin, niin alueet, esimerkiksi Euroopan laajuiset verkot, TNT-verkot ja muut, niillä tämä vaikutus on ollut melko rahallinen, rajallinen, kun otetaan huomioon komission tiedot, antamat tiedot varojen käyttöaste on ollut melko alhainen. Reilua 9000 kilometriä oli suunniteltu, tai selvästi yli 9000 ja vain 9100 hyväksyttiin. Sitten rautatieliikenteeseen tehdyt investoinnit – siellä tulokset ovat vielä huonompia. 7000 kilometristä, mitä oli suunniteltu, niin päätökset on tehty ainoastaan 982 kilometrin osalta. Eli pitäisi olla uusia liityntöjä ja alueelle 16 kilometriä ainoastaan tällaisista liityntäraiteista on tehty päätökset pitäisikin nyt sitten kysyä komissiolta, että miten tästä näistä rajoituksista päästään eroon. 2013 tai 2007-2013 investoitiin 81 miljardia euroa. Se oli melkein kolmasosa kaikista eri rahaston investoinneista. Ja tästä pitäisi edelleen pitää kiinni, eli sama suhde BKTstä pitäisi näihin investointeihin osoittaa jatkossakin. Kuitenkin kun 50 prosentilla kuljetukset tulevat lisääntymään. Monet jäsenvaltiot näyttävät jääneen kuitenkin jälkeen liike, yhteisen liikennepolitiikan tavoitteiden toteuttamisessa. E- erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat jääneet jälkeen Länsi-Euroopan maista, mitä tulee investoihin. Ja tarvitaan paljon enemmän investointeja näihin vähiten kehittyneisiin unionin jäsenvaltioihin. Tarvitaan tietynlaista joustavuutta, jotta näistä infrastruktuuripuutteista päästään eroon ja voidaan tehdä järkeviä investointeja. Joskus jäsenvaltiot eivät osaa hallinnoida ja käyttää näitä rahastoja ja siksi pitäisikin valmistella tiedotuspaketteja jäsenvaltiota. Pitää lisätä tietoisuutta näiden rahoitusvälineiden käyttöön. Myös yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia pitäisi hyödyntää paremmin ja siksi me tarvitsemme tällaisen kestävän tukijärjestelmän, ei pelkästään niin, että käytetään EUn rahoitusvälineitä, ne eivät aina ole ihan ideaaleja, kun investoidaan vaikkapa rautatieinfrastruktuuriin tai sisävesiliikenneinfrastruktuuriin. Ja siksi meidän täytyy edistää tukijärjestelmää. Se on hyvin hyödyllinen järjestelmä, jotta saadaan houkuteltua yksityistä rahoitusta. Täytyy myös hahmotella tulevia verkkoja ja verkostoja. Liikennepolitiikan rahoitusta ei saa vähentää. Me tarvitsemme rahaa, jotta voimme rakentaa yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen. Meillä on paljon yhteisiä haasteita liikenneinfrastruktuurin rahoittamiseen liittyen. Monet jäsenvaltiot joutuvat tekemään näitä investointeja hyvin niukoin varoin. Ja pitäisi kuitenkin rahoittaa tiettyjä tämän alan hankkeita. Se on jäsenvaltioiden tehtävä pääasiassa. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Zlotowski. Avaan keskustelun välittömästi varjoesittelijöille. Ensin annan Vinvante Kampille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Kiitos puheenjohtaja. Olen tässä Neskon tilalla. Hän, hän on varjo esittelijä EPP-ryhmästä. Ja esitän nimissään muutaman huomion. Ensinnäkin Nämä kolme seikkaa, jotka nostan esiin, löytyvät Slotovskin mietinnöstä, mutta ten kymmenen käytävien täytäntöönpanosta esittäisin kuitenkin kysymyksen, miten siinä on edetty. Monesti ongelmallista on juuri tämä yhteisrahoitus jäsenmaiden taholta ja tällainen Jusit on lusit lähestymistapa on myöskin nostanut päätään. En tiedä, voisiko esittelijä hieman kommentoida tätä asiaa. Ja sitten toinen asia. ollaan siirtymässä uuden MFFn puitteissa loppuisen neuvotteluvaiheeseen ja SEF-rahoitus ja mahdollinen laajennus myöskin ja rahoituksen lisääminen on asia, e, joka voisi olla tarpeen, koska infrastruktuuria tarvitaan monissa maissa ja cef hankkeet ovat viimeisten seitsemän vuoden aikana osoittautuneet varsin menestyksekkäiksi. Ja vielä hieman naapurimaista. Bultsin ja Hansin lähestymistavasta saa sellaisen vaikutelman, että halutaan mahdollistaa Saksan kautta selkeät yhteydet Puolan ja Ukrainan päin ja myöskin Tsekkiin. Ja olisiko mahdollista jotenkin nämä kohdat huomioida myöskin tässä mietintöluonnoksessa, koska nämä reitithän eivät pysähdy ulkorajoille. Kiitos, edustaja Van de Kamp. Juokaa vettä rauhassa. Se auttaa. Edustaja Ertog. Eikö? Ei. No, edustaja Grapini sitten. Eikö hänkään ole paikalla? No, edustaja Telitska ainakin näkyy olevan paikalla. Uh, thank you, Madam Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Nyt puhun tänä iltapäivällä pääasiassa kollegani puolesta ja ajattelinkin, että puhuisin hollantia, kun puhun Matthewn puolesta. Hän on sairas ja hän ei voinut tulla paikalle. Hän ei ole vakavasti sairas, mutta ei kuitenkaan voinut tulla. Eli nyt hänen puolestaan sanon, että hän on tyytyväinen tähän lausuntoon, mutta hänelläkin on joitakin huomioita, kuten muilla kollegoilla. Yksi tärkeimmistä asioista on lisätä Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston käyttöä äh, rajat ylittävissä liikennehankkeissa. Näihin hankkeisiin tarvitaan EUn rahoitusta. Lisäksi hän halua, haluaisi tällaisia ennakkoehtoja ja ennakkotarkastuksia lisätä. Ja viimeinen huomio koskee neljä kohtaa. Hän ei ole sitä mieltä, että suuri, tätä avustusosaa tuista pitäisi lisätä. Pitäisi lisätä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä ja kumppanuutta myöskin kohesiomaissa. Sitä hän kannattaa. Tässä kaikki, mitä hänen puolestaan halusin sanoa. Kiitos. Kiitos edustaja Telitska. Edustaja Pimenta Lopes. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Meillä on nyt vähän vaikeuksia tämän lausunnon kanssa kuin myöskin tämän koko tekstin kanssa. Koska tässä yritetään saada yhdenvertaiseksi kohesiopolitiikan tarpeet ja samalla halutaan esitellä sisämarkkinat ikään kuin ne olisivat keskeisenä instrumenttina, kun pyritään saavuttamaan tavoitteet niin kuin ne on määritelty kohesiopolitiikassa. Jos ja ne saadaan samalle viivalle yhtäläisyysmerkin kummallekin puolelle, mutta kyllä heti voi todeta, että näin ei ole, koska sisämarkkinoiden säännöt määräävät pelin ja nämä säännöt eivät syvennä kohesiota. Päinvastoin ne toimivat siten, että kuilu vain kasvaa eri jäsenvaltioiden välillä EU:ssa. Tämä, vai, tämä, synny, tämä koskettaa useita eri alueita, mukaan lukien liikenne, joka meitä tässä tietysti kiinnostaa eniten. On puhuttu ja luvattu yksityistämisestä, tämä strategia on otettu uudestaan esille tässä asiakirjassa josta meidän pitää, johon meidän pitää ottaa kantaa tänä päivänä. Mutta kaikesta politiikasta, josta puhutaan täällä, niin niiden pitäisi kuulla julkisuuden, julkisen toiminnan piiriin. Sillä pitäisi olla julkista perspektiiviä, enemmän julkista käyttöarvoa. Mutta asiakirjoja ei löydy tällä tavalla luettavina. Se ainakin näin on kyse jäsenvaltioiden kohdalla liikennepolitiikassa tämä teksti, tämä asiakirja, tämä lausunto. Tässä puhutaan julkisesta sektorista vain silloin, kun puhutaan julkinen yksityinen kumppani, mutta julkinen yksityinen kumppanuus tähän asti, se nyt ei ole tuonut meille paljonkaan mitään hyvää jäsenvaltioille päinvastoin. Kustannukset ovat olleet suunnattomia jäsenvaltioille hallituksille. Kustannukset ovat olleet erittäin korkeita myös väestön kannettaviksi. Aivan liian korkeat kustannukset. Eli näin ollen loppujen lopuksi me toivoisimme, tai toivotaan, että vähennetään näitä rajoituksia, jotka liittyvät liikenneongelmiin maateillä, rautateillä. Se on ihan hyvä, jos halutaan vähentää, mutta me tiedämme koko joukon esimerkkejä, ainakin Portugalista muun muassa, jossa julkiset investoinnit on annettu osittain julkis, yksi, julkiselle yksityiselle sektoreille ehdollistettaviksi. Eli jotkut yhteisöt, jotka todella olisivat näitä tarvinneet, eivät päässeet hyötymään hyvin toimivista liikennejärjestelyistä rautateillä tai maanteillä. Lopuksi san, haluan sanoa vielä, että minun Eli tässä on, voin lopuksi sanoa, että yksityisen sektorin intressit otettiin paremmin huomioon. Näiden rahastojen pitäisi palvella infrastruktuuri, jotka palvelevat väestöä, niin tämähän oli tavoite. Näiden infrastruktuurien oikea arvostus ja arvottaminen, eikä lähteä pelaamaan makrotalouden pelisäännöillä, jota kannustaa yksityinen sektori. Voilà, monsieur Kramer. Nyt annan puheenvuoron edustaja Kremerille. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös esittelijälle alustuksesta ja tästä lausuntoluonnoksesta. Tämä on tärkeä aihe, kun ajatellaan alueellista kehitystä Euroopassa. Ja alueiden komitean kanssa olemmekin tehneet hyvää yhteistyötä ja pitäneet huolen siitä, että komissio kiinnittää huomiota näihin osioihin, jotka ovat rajat ylittäviä. Miljardeja eurojahan tähän rautatieverkostoon on jo hukattu aikaa, mutta tilanne silti on hankala raja-alueilla. Totesitte, että jäsenmaiden tilanne on huomioitava. Se onkin tärkeää, sillä jäsenmaat eivät ymmärrä, ja ajattele eurooppalaista lisäarvoa, vaan ainoastaan kansallista hyötyä, ne eivätkä katso juuri oman maansa rajan toiselle puolelle. Ja tärkeää onkin näin ollen, että komission aikoo nämä 110 eh, miljardia esittää juuri näille raja-alueille tai rajat ylittäville hankkeille. Ja ylipäätään, miten varoja käytetään jäsenmaissa Münchenistä Berliiniin eh, on matkan aika lyhentynyt kahdella tunnilla 10 miljardia. Tämä hanke maksoi, kesti 20 vuotta ja 500 miljardia vielä sitten komissioltakin. Mutta 50 kilometriä Kotpusin ja Puolan rajan äh, välillä on Berliin Breslau välillä tämä maksaisi 100 miljoonaa, silloin olisi mahdollista saa, säästää 10 tuntia, eh, mutta komissio eikä eh, Saksakaan tunnu olevan valmiita, vaikka tästä asiasta on 25 vuotta keskusteltu ja puhutaan kuitenkin paljon pienemmistä summista. Sitten tämä 110 miljoonaa, tämä tietysti on hyvä ja sitten toivot hankeehdotuksia jäsenmailta. Werner Hacker oli se, jota Saksa ehdotti rahoitus oli kansallisesti jo hoidettu kuntoon ja todettiin, että eurooppalaisia varoja on mahdollista saada käyttöön ja sitten näillä hoidettiin asia niin kuin se muutoin olisi hoidettu. Tässä mielestäni komission olisi pitänyt sanoa, että tämä onnistuu vain, jos ensin Kotpusin ja Puolan välisen rajan ongelma-alue ensin hoidetaan alta pois. Eli olisi tärkeää, että komissiossa tämä eurooppalaisen lisäarvon aspekti huomioitaisiin paremmin. Ja sitten yhteydet ja interoperatiivisuus on myöskin asia, jossa komission on oltava tiukempi tiukempi ongelmassa. Sitten oli tällainen 10 kilometrin eh, matka, eh, jossa oli veturiongelmia. Eli näihin komissiossa tulisi kiinnittää parempaa huomiota. Ja sitten vielä viimeisenä, toisin kuin eh, kansalliset menettelyt. Meillä on eurooppalaista kompetenssia, mitä tulee näihin pitkiin etäisyyksiin ja on myöskin eurooppalaista rahoitusmahdollista olemassa ja olisi katsottava, että ainakin tietty prosenttiosuus saataisiin, koska tällaisilla hankkeilla tuettaisiin raja-alueiden paikallista taloutta ja nimenomaan kehitettäisiin polkupyöräverkostoa. Ja viime viikolla opin, että Brandenburgin alueella 23 prosenttia kaikista matkailijoista nimenomaan pyöräilijöitä. Ja he päivittäin käyttävät rahaa kolme kertaa enemmän kuin omalla autolla matkaavat äh, matkailijat ja tämä kannattaa myöskin huomioida. Välttämättä siis emme tarvitse enemmän rahaa, vaan erilaista politiikkaa. Jos jatkamme nykyiseen malliin ja meitä kiinnostavat vain nämä suurhankkeet, jotka valmistuvat vuosikymmenten päästä ja nämä pienemmät unohdetaan, niin silloin ei tässä kovin pitkälle pötkitä. Eurooppalaisen lisäarvon tulisi olla sellainen asia, että se on pääprioriteetti kaikille, komissio mukaan lukien. 110 miljoonaa E, jota nyt nostettiin 114, on hyvä sinällään ja juuri tähän suuntaan näissä asioissa tulisi mennä. Kiitos. Kiitos edustaja Kremer, sen jälkeen edustaja Rike. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ihan lyhyesti huomauttaisin, että ei tässä ole... Minä olen ihan samaa mieltä valmistelijan kanssa, että pitäisi pikemminkin paremmin turvata nämä budjetit budjetit, määrärahat, mutta mikä nyt ei ole antanut tulosta on tämä rahoituksellinen ohjaus, kun käytetään eurooppalaisia rahastoja. Kun, kun puhutaan niin sanotuista kilpailukyky, anteeksi, kohesiopolitiikoista kilpailukyvyn nimissä, niin se on kielletty kilpailu liikenteelle. Se on kielletty, kielletty liikenteestä. Ja mehän äänestimme tästä omassa parlamentissamme toisekseen, kun puhutaan kohesiopolitiikasta, kohesioalueilla, niin tuolloin tämä pilotointi on ihan paikallaan. Ja, sen takia, ja silloin voidaan ajatella, että jätetään omat huolet sivuun, kun tätä asiaa ohjataan näin. Kun nämä hankkeet tulevat esille liikennepolitiikassa, niillä on hyvin vähän eurooppalaista lisäarvoa, eikä niitä voi ver- verrata meidän omiin ohjelmiimme. Ja kolmas kommentti, kun te puhutte näistä verkkojen Euroopasta, kun meillä on tämmöinen keskeinen ohjelma, niin on kyse on tarjouskilpailu, niin silloin meillä on aika paljon ylitarjontaa, kun on puhe määrästä ja laadusta, eikä silloin voida enää, eikä se enää liity mitenkään kohdassa kohesiopolitiikkaan. Sitten yhteenveto riippuu siitä, mitä tarjotaan, eli määrästä, mutta myös tavasta, miten sitä hallinnoidaan ja ohjataan. Ja kohesiopolitiikkaha, miten sitä ainakin pitäisi hoitaa, olisi myös hajakeskittäminen, hajahallinnointi emme koskaan saa kunnolla hyvää eurooppalaista kohesiopolitiikkaa hyvällä lisäarvolla. Me jos me ajattelemme 11 miljardia, jotka on sijoitettu kohesiopolitiikkaan verkkojen Euroopassa, katsokaa tuloksia. Nämä 11 miljardia ovat olisivat, olisivat toimineet paremmin kuin koko kohesiopolitiikka liikennesektorilla kuuden vuoden ajan ongelma piilee siinä, että rahaa kyllä tarvitaan, mutta miten sitä hallinnoidaan, millä eri tavoilla, niin sitä pitäisi lähteä muuttamaan. Kun katsotaan tuloksia, niin voimme todeta, että silloin kun hallinnoidaan hyvin, saadaan hyviä tuloksia. Kun hoidetaan huonosti hommat, saadaan huonoja tuloksia, niin valmistelijakin on itse samaa mieltä, on vähän valittanut tätä asiaa. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos paljon edustaja Rike. Nyt käännyn komission puoleen. Annan puheenvuoron herra Linerille. Olkaa hyvä. Yes. Yes, thank you very much for giving us the floor. Kiitos, että saamme käyttää puheenvuoron. Haluaisin kommentoida lyhyesti kahta asiaa. Ensinnäkin D-kohta. Siellä puhutaan näistä summista, joita EUn talousarviosta osoitetaan liikenteeseen, kohesiorahaston ja EAGRin kautta. Mm. Ja me haluaisimme, että tässä kohdassa viitattaisiin myös nimenomaisesti verkkojen Euroopan välineen ja näihin 24 miljardiin, jotka sieltä on tarkoitus kohdentaa kohesiorahaston kautta 11 miljardia noin kohesiorahastosta yleiset määrärahat. Ja toinen huomiomme liittyy yksi kohtaan. Siinä viitataan siihen, että hankkeita on valittu kovin vähän. Ja meillä on tästä nyt ihan äskeittäin saatuja tietoja tammikuulta, nimittäin kohesiorahaston ja EAKRin täytäntöönpanokertomuksista vuodesta, vuoden 2017 loppuun mennessä. Ja meillä on liikenteen osalta, että 61,4 prosenttia prosenttia ja sitten 64 prosenttia TENTEen hankkeet, hankkeita valittu ja rautatiepuolella, jotka kuuluvat näihin TENTE-corner-hankkeisiin. Sielläkin oli 60 prosenttia. Eli kohesiopolitiikan hankkeet, hankkeiden osalta tulokset ovat melko lupaavia. Ja nyt hankkeita on saatu valittua ja niihin on myös kohdennettu määrärahoja. Tähän tulee myös aluekehitysvaliokunnan mietintö näistä kilometrimääristä liittyen valittuihin hankkeisiin. 2016 loppuun mennessä on vain nuo luvut ja meillä on tietoja 2017 vuoden loppuun mennessä. Siinä välillä on tapahtunut paljonkin asioita. Ja tuo verkkojen Eurooppa-välineen kansalliset suojatut mm, tai määrärahat saatiin käyttöön 2017. Ja jos katsotaan viimeisiä tietoja hankevalinnoista, niin ne ovat paljon parempia kuin siellä 2016 lopun jälkeen. Kiitos ja nyt annan puheenvuoron uudestaan edustaja Slotovskille. Olkaa hyvä. Merci, Madame euh, Szanowni Państwo, generalnie zgadzam się z wszystkim. Kiitos. Kiitos kommenteistanne ja osallistumisesta keskusteluun. Varmasti saadaan hyviä tarkistuksia ja onnistun sitten ne huomioimaan tekstissäni. Vanne Kampenin puheenvuoron, kun tarkastellaan use periaatetta, niin tähän kyllä suhtaudutaan epäilyksellä. Ja tiedän itsekin, että jos asiaa ei kehitetä, niin siitä ei myöskään makseta. Jos esimerkiksi tietä ei saada aikaan, niin tällöin voidaan katsoa, että menetetään jotain. Ja sitten on jäsenmaita, jotka eivät välttämättä halua hyödyntää näitä mahdollisuuksia, joita heille tarjotaan. Ja näin ollen on erittäin tärkeää, että tiedotusta eri rahoitusmahdollisuuksien osalta parannetaan. Ja todellakin toivon, että tähän tekstiin saadaan vielä hyviä tarkistuksia ja ne toivottavasti voin sitten ottaa mukaan mitään selkeitä konflikteja tai epäselvyyksiä tässä ei varmaankaan tule olemaan. Kiitos. Kiitos paljon valmistelijalle. Ja muistutan, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 22. päivä helmikuuta kello 18. Ja sitten me jatkamme esityslistalla kohtaa 4. Vastuuvapaus 2016, EUn yleinen talousarvio Euroopan komissio. Kontvaliokunta on tehnyt useita tekstejä. Annamme ensiksi puheenvuoron valmistelija Isabella de Montelle, sen jälkeen edustaja Ferbe, sen jälkeen edustaja Dalunde, sen jälkeen edustaja Meissner ja uudestaan edustaja de Monte viimeisenä, koska hänellä on vastuuna Cesar-yhteisyritys ja me aloitamme heti raua de Montelta. De Montella, olkaa hyvä. Grazie Presidente. Innanzi... Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, kaikkia kollegoita, jotka ovat esittäneet tarkistuksia. Tarkistuksia on 20 ja olemme saaneet aikaiseksi kompromissitekstin tähän lausuntoluonnokseen. Ja näin kävi ilmi, että TNT-verkkojen osalta ei ole toivottavalla tavalla edistytty joten toivotaan, että koordinaattorit myös syvällisesti arvioi tilanteen ja hankkeet, jotka on saatu pantua täytäntöön, mikä, mitä on saatu toteutettua ja lisäksi täytyy analysoida hieman sitä epätasapainoa, jota jäsenvaltioiden välillä EUn sisällä on havaittavissa. Meidän ja Euroopan komission täytyy kiinnittää huomiota siihen, että täytyy voida lisätä EUn varojen käytön tuomaan lisäarvoa, erityisesti TNT-verkkojen osalta. Pitäisi myöskin syvällisesti arvioida, miten varoja on saatu käytettyä, eli siis varojen käytön tehokkuutta täytyy katsoa kun tehdään varsinkin uutta monivuotista rahoituskehystä. Ja nyt Tästä on tarkistuksia ja halutaan myös varmistaa riittävä tekninen tuki myös. Kiitän kaikkia kollegoita kommenteista. Kiitos paljon edustaja De Monte. Sen jälkeen edustaja Wimman de Kamp edustaja Ferberin nimissä, koska edustaja Ferber ei voi olla paikalla. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. <clears throat> Ehm, Markus Ferber. Kiitos puheenjohtaja. Mark Ferber on tarkastellut vastuuvapaus yhdessä varjoesittelyjen kanssa ja yhdessä esittänyt myöskin monia tarkistusehdotuksia ja näissä ei varmaankaan mitään ristiriitaisuutta ole ja huomenna voidaan äänestää. Kiitos edustaja Van Edustaja Dalunde, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Let me first begin with the EASA, which I'm responsible. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puhua omasta asiastani. Me olemme nähneet paljon tarkistuksia esimerkiksi käytännössäännöstä, Brexitistä, peto, petosasioista ja olemme tyytyväisiä tarkistuksiin yhtä lukuun ottamatta. Eli pitäisi katsoa hieman sitä, miten ylijäämiä voidaan käyttää tai ei voida käyttää, jotta me käyttäisimme älykkäästi vähät varamme. Emme siis tue tarkistusta neljä. Bas Eghautin kanssa me olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota avoimuuteen ja nämä asiat huomioon ottaen niin äänestämme puolesta. Kiitos. Kiitos. Ja edustaja Meisner, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos. EMSA on tehnyt työnsä oikein hyvin, niin kuin viime kerralla totesin, henkilöstökuluissa säästetty, vaikka lisähenkilöstöä tarvittaisiin, mutta silti asiat on hoidettu hyvin, eikä tarkistuksiakaan ollut monta, yhteensä neljä, ja ne on nyt yhdistetty kompromissiksi ja Uskon, että tästä ollaan yhtä mieltä. Varjo esittelijä oli kanssani samaa mieltä ja kompromissi eh, huomioi synergiat muihin virastoihin päin, varsinkin mitä tulee eh, pakolaiskriisin aiheuttamiin seikkoihin, joihin liittyen EMSalla on nyt oma roolinsa. Eli tässä kaikki ihan hyvällä mallilla. Kiitos. Ja vielä kerran edustaja olkaa hyvä. Grazie Presidente. Anche questo... Kiitos puheenjohtaja. Myös tästä haluaisin kiittää kollegoita avusta. Tarkistuksia on vain 12, eikä niihin liity mitään erityisiä ongelmia. Siellä ollaan aika samanmielisiä useista asioista, esimerkiksi kustannusten arvioinnista hankintamenettelyissä ja myöskin monivuotisten sopimusten arvosta, eli siis arvo pitäisi arvioida ja kustannukset pitäisi arvioida ennen hankintamenettelyn käynnistämistä tietyissä sopimuksissa. Tämä, eli kaikista eniten huomioita oli juuri hankintamenettelystä, muuten tässä ei ollutkaan mitään sen kummempia ongelmia. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Demonte. Kiitos paljon edustaja Demonte. Nyt aloitan keskustelun kaikista virastoista ja käänny myös komission puoleen. Edustaja Zlotowski, te olette pyytäneet ensimmäisenä puheenvuoron. Olkaa hyvä. E, zgadzamy się, że zostały osiągnięte e, postępy w procesie uzupełniania najważniejszych sił. Edistystä on tapahtunut. Mitä tulee rakennerahastojen käyttöön ja kohesiorahastojen käyttöön TEN-verkoston osalta, mutta tietysti lisäarviointia tarvitaan ja on katsottava, miten voidaan muiden välineiden osalta näin toimia. Ja on erittäin tärkeää, että löytyy sopiva tasapaino, kun puhutaan liikenneinvestoinneista, maantieteellinen tasapaino. Ja hyvä on, että käytetään eri rahoituslähteitä, mutta asiantuntemusta myöskin tarvitaan, jos halutaan varat käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Eli voimme yhtyä päätelmiin, joita tässä on esitetty, ja myöskin siihen, että vastuuvapaus myönnetään. Mitä tulee lentoturvallisuusviraston, tässä voimme myöskin yhtyä esitykseen. Ja sama pätee myös rautatievirastoon. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Slotovski. Edustaja Telitska, olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, I'll first make a remark. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin yleiseen talousarvioon liittyen haluaisin sanoa, kuten viime kerralla jo, että ehdotus on oikein hyvä ja arvostan suuresti tarkistuksia, joihin suhtaudumme myönteisesti. Ja olen samaa mieltä siitä, että tarvitaan arviointeja, kuten De Monte sanoikin. Mielestäni nämä tarkistukset ja asiat heijastelevat sitä, mitä me halusimme ja olemme aika lailla samoilla linjoilla näissä asioissa. Puhun tässä Muntinburin puolesta ja Cesar-yrityksestä – ja Alden varjoesittelijän puolesta haluaisin todeta, että me tuemme Cesar-yhteisyrityksen osalta tuota vastuuvapauden myöntämistä, mutta ehkä miinuksen laitamme tarkistuksen kuusi kohdalle näistä miehittämättömistä lennokeista. Meidän pitäisi pitää mielessä perusasetukset ja tarkistus seitsemässä mielestäni, mielestämme yhdistyvät nuo kaksi asiaa. Meidän pitäisi myös vedota muihin ryhmiin, että seitsemän kohdan viimeistä osaa tuettaisiin. Meidän siellä puhutaan unionin tukien vähentämisestä. Näihin pitäisi saada myös teollisuuden alan omaa rahoitusta. Myöskin tuotteiden sertifiointi ja muu ovat tärkeitä, mutta liikaa ei pitäisi joutua teollisuudenkaan maksamaan. Se olisi unionin etu ja se pitäisi näkyä. On myös neljä huomiota ja me olemme esittäneet tarkistuksen neljä. Ja odotan suuresti äänestyksiä ja lopullista lausuntoa. Kiitos. Kiitos paljon. Edustaja Foster, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Thank you. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tehdystä työstä. Monte ja Cesarista muutamalla sanalla. Cesarin osalta halutaan välittää jäsenmaille vahvempi viesti, koska nähdään, missä on ongelmia. Esimerkiksi vaiheeseen kaksi ei voida mennä näiden poliittisten seikkojen vuoksi. Ja tämä on aika naurettavaa, eikä ole myöskään edistytty, edistytty ilmatilan pirstaleitumisen hoitamiseksi. Ja tämä johtuu myöskin näistä poliittisista syistä. Ja näin ollen tässä on näitä seikkoja, vaikka selvää on, että vastuuvapaus kysymyksessä kyllä tuemme esitystä. Ja on hyvä, että on tunnustettu se, mitä esittelijä on tehnyt ja esittänyt, ja tämän tyyppistä laajentumista tietysti tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaankin. Ja sitten EASasta voin yhtyä siihen, mitä juuri tarkistuksesta neljä totesi, Euroopan unionin panos EASassa on ollut varsin pientä, suhteellisen pientä. Virastohan perustettiin komission Euroopan unionin puitteiston tukeutuen ja joko se säilyy tällaisena riippumatta siitä, että kolme neljäsosaa budjetista maksetaan yritysmaailman toimista tai sitten tilanne muuttuu. Ja jos EU ei ole samalla tasolla mukana, niin silloin on katsottava, että rahoitus säilyy. Ja viittaus soveltamisalan ja sen laajentamiseen on hyvä ja tärkeää on, että tämä huomioidaan myös budjetoinnissa. Ja kysymys liittyen tarkistuksen kolme. Tässä kysyttiin, miksi eh, eri kohdissa eh, on tällaisia eroavaisuuksia. En tiedä, onko mahdollista saada tässä vaiheessa vastausta tähän kysymykseen, mutta kaiken kaikkiaan voimme kuitenkin tukea vastuuvapausesitystä. Ja hyvä, jos näihin lisäkysymyksiin olisi mahdollista saada vielä vastaus. Ja kiitos myöskin Roude Montelle. Monsieur. Kiitos paljon, edustaja Foster. Edustaja Venetski, olkaa hyvä. Já k shiftu rail jsem chtěl se vyjádřit. E, společný podnik nebo projekt. Kiitos paljon, rova puheenjohtaja. Tässä on kyse yhteisen hankkeen omaavasta yrityksestä, joka on ehkä kaikista nuorin näistä hankkeista, mutta tämä hanke on osoittanut jo suuren arvonsa ja sillä on hyvät perspektiivit tulevaisuutta ajatellen. Tämä hanke hankkeen avulla olemme voineet parantaa muita rautatieliikenteeseen liittyviä hankkeita. Haluan kiittää edustaja Ferberia hänen tekemästään työstä. Se on ollut erittäin arvokasta, hienoa. Se todella perustaa hyvän perustan meidän liikennevaliokunnallemme. Paljon tarkistuksia. Ne ovat paljon paljolti parantaneet tätä visiota, kun puhutaan tästä yhteisyrityksestä Shift 2 Rail. Edustaja Ferber on hyväksynyt minun tarkistuksen. Olen ihan varma, että tästä tekstistä tulee hyvin hyvä apuväline, kun me lähdemme työstämään tulevaisuutta. Ja näin ollen voimme parantaa näkymiä rautatieliikenteessä, Euroopan liikenteessä. Kiitos paljon ja nyt annan uudestaan puheenvuoron valmistelija Dalundelle. Olkaa hyvä. Yes, uh, regarding amendment three from... Uh... No, Alden tarkistuksesta kolme. Siinä viitataan e- eroavaisuuksiin, siihen miten eri avainkohtiin suhtaudutaan – asetuksissa ja muissa. Ja tämä on hyvin vaikeaa. On, on vaikeaa sanoa, mitkä ovat ne tärkeimmät asiat, kun on näitä eroavaisuuksia kerran. Ja tähän tämä pitäisi muuttaa ja minä tuen sitä, että muutetaan. Niin, siitä voidaan uudelleen vielä laatia. Kiitos paljon. Ja edustaja Demonte jälleen, olkaa hyvä. Si io intervengo semplicemente... EASasta sen verran, että tuemme tarkistuksia lausunto on hyvä ja pidämme myöskin näitä esitettyjä tarkistuksia oikein hyvinä. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Meissner. EMSasta ei tainnut olla mitään erikoista, eli kaikki vaikuttaa olevan ihan ok. No niin, kaikki on näin olen sanottu. Tästä äänestämme huomenna kello yhdeksän aamulla kaikista EU-virastoista. Ja nyt me jatkamme keskustelua. Eli kohta 10. Eurooppalainen strategia vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä varten. Esittelijä Istvan Useli. Sen jälkeen annan puheenvuorot varjoesittelijöille. esittelijöille. Ja, ja sen jälkeen tietysti käyn taas komission puolella niin kuin aina. Edustaja Ujeli, olkaa hyvä. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt bizottság. Az első mondatom a gratulál... Hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Ensimmäinen kommenttini liittyy onnitteluihin ja kiitoksiin. Haluaisin sydämeni pohjasta kiittää niitä, jotka ovat tehneet kanssani yhteistyötä tässä asiassa. Kiitän myös sihteeristöä, eri valiokuntien sihteeristöjä, ja ryhmien sihteeristöjä ja tuolla luonnollisesti myös varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet tässä kovaa työtä. Hyvät kollegat, olen todistanut usean mietinnön laatimista ja on hyvin harvaa, että varjoesittelijät joutuisivat tekemään näin paljon työtä yhden mietinnön eteen. Tässä valossa voin kertoa tuloksista. Me aloitimme noin vuosi sitten tämän mietinnän laatimisen. Vajaa vuosi sitten aloitimme kollegoiden kanssa käymään keskustelua tästä. Syyskuussa aloitimme keskustelut ja sitten marraskuussa esittelimme mietinnön ja hiljattain keskusteltiin tarkistuksista. Ja lisäksi on saatu kommentteja melkein 70 teollisuuden edustajalta. Meillä on kompromissitarkistuksia. Itse olen suurimpaan osaan tyytyväinen. Me kävimme ryhmässämme keskustelua vain muutamasta kompromissitarkistuksesta ja yksi liittyi muun muassa suunniteltuun etenemiseen tässä hankkeessa ja täytäntöönpanon määräaikoihin. Haluaisin, että menemme vähän pidemmälle joissakin asioissa, mutta meidän täytyy ottaa huomioon se, että me emme voi suoraan esittää vaatimuksia eurooppalaisille järjestöille tai instituutioille, vaikka puhummekin hyvin tärkeästä asiasta, joka vaikuttaa todella monen sukupolven elämään aivan vastasyntyneistä vanhuksiin – tässä Libe, Envi, valiokunnat, IMKO ovat esittäneet lausunnot ja sieltäkin on otettu tähän paljon asioita mukaan ja toivon, kun sitten lopulta hyväksymme tämän mietinnön, niin parlamentti on tämän takana yksimielisesti. Nyt haluaisin esitellä muutaman kohdan, joista on paljon muutettu sitä alkuperäistä muotoilua. Varjoesittelijät tietävät toki, mistä on kyse, mutta muidenkin pitäisi tietää. Ensinnäkin 15 kohta teknisestä neutraaliudesta. Siitä käytiin hyvin paljon keskustelua. Meidän täytyy suhtautua avoimesti teknologioihin, joista emme vielä ole tietoisia tässä vaiheessa. Ja Ehkä jotkut ovat yrittäneet tai alkaneet joskus tiettyjä sovelluksia kehittää, muun muassa älypuhelimet ja muut, ja silloin, siinä vaiheessa, kun niitä alettiin tuoda esiin, niin jotkut olivat sitä mieltä, että se on ihan puppua, ei sellaista voi tehdä. Ja nyt koko ajan tulee uutta teknologiaa ja siksi meidän pitää myös suhtautua siihen avoimesti. Ja markkinoille tarvitaan tällaisia älykkäitä vuorovaikutteisia järjestelmiä. ITS-strategia ja ITS-direktiivi ovat tärkeitä, on tällaiset alustat, ja nyt jo 16 jäsenvaltiota ovat lähteneet mukaan ITS- ja 5G peruspohjaisiin järjestelmiin. Ja nämä näissä kyseisissä jäsenvaltioissa tämä valinta on itsestään selvästi jo tehty ja siellä jätetään auki, ovi auki uusille teknologioille. Näin täytyy tehdä muuallakin. Tarvitaan parempaa yhteensopivuutta kumpaankin suuntaan ja lisäksi yhteen toimivuus on hyvin tärkeä asia. Tässä myös viitataan satelliittipohjaiseen viestintäteknologiaan. Tässä on takana todella pitkä tie ja pitkä keskustelu. Olemme siitä varjoesittelijöiden kanssa. Sitten kompromissitarkistus 22. Siitäkin käytiin paljon keskustelua. Me tiesimme jo tuossa vaiheessa, että oli kyse tärkeästä asiasta. Ehkä tässä nyt avataan Pandoran lipas ja ongelmia saattaa tulla esiin, mutta mutta voimme varmaan tässä vaiheessa jo olla sitä mieltä, että kaikki ajoneuvoissa mukana olevat tiedot ja niiden käytettävyys ovat hyvin tärkeitä asioita lähitulevaisuudessa jo, eikä se liity pelkästään tähän, vaan moneen muuhunkin asiaan. Olemme käyneet tiukkoja keskusteluja myös sähköpostitse ja kasvokkain ennen kuin pääsimme tähän kompromissitarkistukseen. Ja me kehotammekin komissiota antamaan säännösehdotuksia tämän vuoden loppuun mennessä siitä, kuka voi käyttää näitä tietoja ja millä tavalla. En nyt näe täällä en lähde täällä Gitenburgia, hän on ollut hyvin aktiivinen, mutta haluaisin kiittää häntä kuitenkin ja esittää 172 tarkistuksesta kommentin. Tuen tuota tarkistusta. Newtenberg lähettää tämän viestin teillekin. Siellä oli miinus äänestysluettelossa, mutta kyse on virheestä. Eli 172 tarkistusta sitä kyllä tuen, eli ei käydä siitä keskustelua sen enempää. Oli siis kyseessä virhe. Sitten kompromissitarkistus 14, siitä on käyty keskustelua. Ja Nuitenberg ehdottaa, että nimetään tietyt autonvalmistajat, miten käytetään tietoja, joita ne keräävät – Jotkut ovat näistä tieto, tiedonkäyttöasioista huolestuneita ja ymmärrän sen, mutta kompromissitarkistuksessa kuitenkin ajoneuvojen kuljettajat voivat antaa tietoon perustuvan suostumuksensa tietojen käyttöön. Sitten varapuheenjohtajani tarkistukseen haluan myös puuttua. Se tuli viimeisellä, ihan viime hetkillä. Ja kyse on myös 66 tarkistuksesta, jota aion tukea. Ja ehdotan, että toimimme tämän kannan mukaisesti, eli ilmaisu tarvittaessa se ei ole mukana. Ja me olemme nyt aikaisemmin, olemme tässä samalla linjalla aikaisemmin hyväksyttyjen mietintöjen ja sanamuotojen kanssa. Näin se on, olemme sitten kok mietinnön kanssa samalla linjalla. Hyvät kollegat, tämä prosessi on ollut hyvin mielenkiintoinen. Ja ITSn, se ITSn tulevaisuus on tärkeä asia ja huomenna jatkamme. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon esittelijälle. Ja nyt annan puheenvuoron edustaja Virkkuselle. Olkaa hyvä. Yes, thank you, Madam Chairman. And thank... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijä ja varjoesittelijät. Jo lausuntoluonnos oli oikein hyvä työn pohja ja nyt kun asiasta on keskusteltu ja tarkistuksia lisätty, se on entisestään parantunut ja hyvää yhteistyötä on tehty ja näin lopputuloskin vaikuttaa tasapainoiselta. Nostan esiin samat seikat äh, kuin esittelijä juuri esitti, sillä näistähän keskustelua tullaan käymään. Ne ovat koko mietintöön liittyen tärkeitä. Teknologia ensinnäkin Teknologisia mahdollisuuksia on monia ja teknologia kehittyy jatkuvasti eteenpäin. Ja on erittäin tärkeää, että teknologia, neutraalius huomioidaan tässä esityksessä, joten se mahdollisimman hyvin tukee eh, kaikkia mahdollisia SITS-palveluja. Ja tärkeää on myöskin, että kaikki teknologian mahdollisuudet saavat mahdollisuuden olla olemassa ja innovatiivisuudelle mahdollisuus, jotta jatkokehitys myöskin voi toteutua. Painottaisin myöskin kompromissin 22 tärkeyttä, eh, tietoihin pääsy on erittäin tärkeää, että tarkastelemme koko autojen eh, valmistusketjua, jotta kaikki voivat hyötyä digitalisoinnista mahdollisimman paljon. Ja näin ollen tarjoammekin parhaat toimintaedellytykset ja eh, yhtenäiset toimintakäyttömahdollisuudet eh, innovaatioiden osalta kaikille. On myöskin taattava turvallisuus ja turvallisuus varsinkin mitä tulee tietojen säilyttämiseen pääsy näihin eh, ajoneuvotietoihin. Esitys siihen liittyen onneksi saadaan eh, tämän vuoden loppuun mennessä. Ja osa mietinnöstämme juuri tarkastelee tätä kysymystä. Voimme tukea kompromisseja ja tässä vaiheessa vielä kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijöille. Keskustelut olivat oikein hedelmälliset ja kaikki olivat valmiit kompromisseihin ja oli suuri ilo tehdä kanssanne yhteistyötä. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Virkkonen. Seuraavaksi edustaja Zlotowski, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Chciałbym podziękować sprawozdawcy, oczywiście. Haluaisin kiittää esittelijää erittäin hyvästä organisoinnista näissä neuvotteluissa. Kiitos myös kompromissitarkistusten laatimisesta. Me tuemme sitä, että pyritään ottamaan EU-ssa käyttöön vuorovaikutteinen älykäs liikennejärjestelmä, jotta voitaisiin vähentää liikenneonnettomuuksia. Näin voitaisiin myöskin tehdä liikennevälineistä ympäristöystävällisempiä. Me tarvitsemme tätä varten säädöskehykset. Ja tällainen teknologiakilpailu, kilpavarustelu on jo alkanut ja siksi täytyy katsoa, miten jäsenvaltioissa toimitaan. Meidän täytyy puhua konkreettisista määräajoista ja tiedoista ja meidän kaikkien pitäisi nyt kehottaa komissiota todella toimimaan. Tämä on tärkeää tulevaisuuden kannalta, mutta lisäksi täytyy olla riittävän kunnianhimoiset suunnitelmat ja nämä asiat pitää ottaa mukaan digitaaliagendalle. Innovointi on tärkeää ja jos sitä ei tapahdu, emme voi edes puhua mistään edistyksestä. Tärkeä asia on myöskin tietosuojan varmistaminen. Yksityisyyden suoja ja tietosuoja ovat hyvin tärkeitä. Tällaisia tietoja tullaan keräämään ja tähän liittyy myöskin uhka kyberhyökkäyksistä. Tämä on hyvin vakava asia, johon meidän on kiinnitettävä huomiota. Eli tietosuoja on varmistettava. Siinä ei voida tehdä minkäänlaisia kompromisseja eikä mikään asetus tai muu voi olla este tutkimuksen tekemisille tai parhaan teknologian käytölle, jos voidaan niiden avulla varmistaa ajoneuvojen välillä mahdollisimman tehokas yhteys ja tietojen vaihto, mutta tämä täytyy myös kirjoittaa tarkistuksiin. Teknologianeutraalius on aivan tärkeä asia ja ECR tukee tekstiä. Kiitos. Kiitos. Edustaja Telitska, olkaa hyvä. A uh, lot has already been uh, uh, said by other colleagues about... Niin kuin täällä jo on todettu, yhteistyö todellakin oli onnistunutta esittelijän kanssa ja Martenbergin nimissä voin yhtyä näihin sanottuihin sanoihin. Ja todellakin yhteistyö eri tasolla toimi oikein hyvin. Ja kollega myöskin eh, tukee kaikkia tehtyjä kompromisseja. Ja niin kuin täällä jo todettiin, hän toivoisi, ja hän tässä varmasti puhuu koko ajan nimissä, toivoisi, että lainsäädäntöehdotus komissiolta saataisiin tämän vuoden loppuun mennessä, mitä tulee ajoneuvotietojen käsittelyyn. Ja tärkeää olisi, että tässä huomioitaisiin yleinen tietosuoja-asetus ja pidettäisiin todellakin kiinni korkeista kuluttajasuojastandardeista. Oikein hyvä esitys ja todellakin täysi tuki tehdyille kompromisseille. Kiitos paljon. Edustaja Dalunde, olkaa hyvä. Very good report and... Kiitos. Tämä on erinomainen mietintö ja tämä prosessi on ollut oikein hyvä ja hedelmällinen ja rakentava. Me tuemme kaikkia tarkistuksia ja koko mietintöä, koska multimodaalisuudesta, saatavuudesta, tietosuojasta, yksityisyyden suojassa, rahoituksen avoimuudesta. Kaikki meidän tarkistuksemme otettiin mukaan mietintöön, joten me tuemme sitä täysin. Kiitos paljon, edustaja Dalunde. Herra olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos esittelijälle oikein hyvästä mietinnöstä. Tässä on myöskin eh, omaan esitykseeni eh, ajoneuvojen turvallisuus ja ihmiselämien turvaaminen. Vielä kompromissin 11 yksi sananen. Sen loppuosassahan sanotaan. Tukijärjestelmiä tulisi jälleen kehittää ja asentaa, mutta tämä ei varmaankaan viittaa kaikkiin eh, järjestelmiin, vaan ainoastaan sellaisiin, jotka ovat relevantteja turvallisuuden kannalta. Ja tähän ehkä kannattaisi sanoa that certain drive assistant ja niin edelleen. Eli tässä viitataan vain tiettyihin turvajärjestelmiin. Certain systems. Näin sanamuoto paremmin vastaa myös omaa mietintöäni, joka suurella enemmistöllä hyväksyttiin. Kiitos paljon edustaja Korkean tässä komission puoleen. Ei ole enää vastaavaa henkilöä paikalla näköjään. Minä en kyllä liiemmin välitä odottaa komission esille tuloa. Euh, Ehkä annan kuitenkin puheenvuoron esittelijälle Istvan Ujelille. Ahaa, no nyt tapahtuu jotain, sanoo puheenjohtaja. Edustaja Wim van de Kampko lähti hakemaan komission edustajapaikalle. Hienoa, hienoa työtä. No niin, nyt annamme puheenvuoron komission edustajalle. Saatte käyttää puheenvuoron esittelijä Ulelin tekstistä. Van den, den. Van der Linde, näinkö? No, no, no. <laughs> Haluaisimme pitää huolta sukupuolten tasa-arvosta, jos sopii. Digital, voilà. No niin, nyt siirrytään digitaaliaikaan komissiossakin. Uh, Kiitos oikein paljon ja pahoittelen, että tulimme hieman myöhässä. Äh en yhtään nopeutunut tässä työssäni joulutauon aikana ja nyt haluaisin sanoa, että me olemme tutkineet todella huolellisesti mietintölausunnon, mietintöluonnoksen ja myöskin kaikki ne tarkistukset, joita komis- valikonnan jäsenet ovat esittäneet. Ja mielestämme tämä äh, vahvistaa meitä ja tämä kehottaa meitä toimimaan enemmän, nopeammin – ja tämä koko potentiaali, joka tästä järjestelmästä pitäisi saada käyttöön, se edistäisi liikenneteen tehokkuutta ja auttaisi kaikkia ihmisiä. Haluaisin korostaa, että tässä strategiassamme me haluamme edistää tiettyjä periaatteita. Ensinnäkin teknologia. Me emme näe teknologiaa vain itsesarvona, vaan sellaisena asiana, joka lisää tätä vuorovaikutteisuutta liikenteessä. Toiseksi tämä alusta, josta on tehty mietintöjä ja hiljattain myöskin hyväksytty. Ja mielestämme tässä mietintöluonnoksessa ja tarkistuksissa myös puhutaan näistä ensimmäisen päivän palveluista, jotka haluaisimme ottaa käyttöön 2019. On hyvin paljon C-Roads-alustasta tarkistuksia ja sen avulla pyritään selvittämään, miten näitä eri palveluita voidaan toteuttaa yhteen toimivasti eri puolella Eurooppaa, ja siinä on tärkeää teknologian neutraalius. Halusin myöskin korostaa sitä, että strategiassa itsessään on jo monia virstanpylväitä tai tavoitteita, määräaikoja, ja teollisuus itse toimii hyvin aktiivisesti ja pyrkii valmistautumaan tähän 2019 takarajaan. Me odotamme, että tuosta päivästä alkaen tällaisia ajoneuvoja saadaan suuri määrä käyttöön. Tärkeä asia on myös se, mitä on jo tehty. Se on myös tärkeä asia tälle valiokunnalle, nimittäin kyberturvallisuus. Kyberturvallisuuden alalla on otettu paljon, tehty paljon aloitteita, jotta voidaan suojata tiedot niin, ettei minkään yhtiön tietoja kaapata ja niin edelleen, mutta tämä ei saa estää yhteen toimivuutta näiden CITS-järjestelmien välillä. Komission puolelta me olemme jo pyrkineet ja olemme aloittaneet kehittää tässä strategiassa tiettyjä toimia. Olemme myös käyneet kokouksia jäsenvaltioiden kanssa, muun muassa viime perjantaina. Olemme myöskin teollisuuden edustajien kanssa tavanneet, ja tämä asia on todellakin siellä korkealla asialistalla ja kiinnostaa. Yksi asia, jota me arvostamme suuresti ja jota parlamentti on tukenut, on yhteen toimivuus konseptina. Nämä ovat mielestämme avainasioita, jotta voidaan edistää tämän alan investointeja ja kiihdyttää niitä, mutta samalla sitten turvataan ala. Mielestäni niin puhuin jo tästä eteen ja taakse yhteen toimivuudesta. Se on tuolla strategia-asiakirjassa mukana. Emme keskity ainoastaan lyhyen aikavälin strategiaan, vaan pyrimme katsomaan pitkälle tulevaisuuteen, jotta ne palvelut, joita me haluamme, todellakin hyödyntävät muun muassa viestintäteknologian alalla. Tietysti tässä tarko- viita- viittaan 5G, taajuuksiin ja satelliittiviestintään ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tässä vaiheessa voin todeta, että me todellakin tuemme työtä, jota parlamentti tässä asiassa tekee ja olemme kiitollisia siitä mielenkiinnosta, jota tätä aihetta kohtaan on osoitettu tässä valiokunnassa. Kiitos oikein paljon. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Rova Verne Prep aikaa. Haluaako teidän miespuolinen kolleganne lisätä jotain? Ei näköjään. No niin, annan sitten puheenvuoron meidän esittelijällemme. Edustaja Ujeli olkaa hyvä. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság képviselője megemlítette, hogy szokatlan nagy... Kiitokset ja kiitos myös komissiolle Totesitte, että Transvaliokunta pitää tärkeänä tätä aihetta. Voin luvata, että näin tulee olemaan jatkossakin. Todellakin tulemme näitä kysymyksiä tarkastelemaan ja tärkeää olisi, jos saisimme teiltä kutsun kaikkiin tapaamisiin ja kokouksiin, joissa tämä tärkeä aihe, se ITS-asia, on esillä. Ja kiitos myös kollegoille hyvästä yhteistyöstä ja se, mitä tässä varapuheenjohtajamme ehdotti, käy minulle. Ja todellakin on tärkeää, että eh, tällä tavalla saadaan samalle linjalle nämä kaksi mietintöä ja olemme valmiit ehdottamaan ne muutoksen tekemään. Ja vielä yksi asia. Haluaisin kutsua kaikki varjoesittelijät eh, lasillisen äären oikein hyvää unkarilaista viiniä olisi tarjolla. Sen olemme varmasti kaikki ansainneet hyvän yhteistyömme kunniaksi. Ja huomenna toivottavasti ilman liikennehankaluuksia kaikki ehtivät ajoissa paikalle, kun aamulla yhdeksältä äänestämme. Kiitos teille. Toivon, että varjoesittelijät ovat, ö, ovat samaa mieltä ja jakavat yhteisestä pullosta teidän kanssanne huomenna äänestyksen jälkeen. Niin huomenna aamulla aloitamme äänestyksen kello yhdeksän aamulla. Eh no niin, minä nyt olen vähän niin kun joudun ilmoittamaan näin aikaisessa vaiheessa, että valiokunnan kokous on päättynyt. Jatkamme huomenna aamulla kello yhdeksän. Koordinaattorit jäävät tänne, annan teille noin 20 minuutin tauon. Jatkamme 20 minuutin kuluttua. Eli 16.40 olemme näin silloin 20 minuuttia etuajassa. Sopiiko? Hyvä, hienoa. No niin, ja muille sanon näkemin huomisaamuun.